ylpeyden ja hänen äh, vuoksi sisämarkkinoilla unioni rikastuttaa vain tiettyjä, jotka hyötyvät äh, ja tästä kärsivät äh, hyväksikäytyt työntekijät ja hy- ne, jotka tästä hyötyvät, ovat valmiit aivan kaikkeen, jotta järjestelmä ei muuttuisi. Näemme tämän jälleen kerran. Jos Euroopan unioni muuttaisi toimintaansa ihmiset reagoisivat, mutta tässä brittien esimerkki ei ole auttanut. Onneksi meillä on pian vaalit ja ne tulevat muuttamaan asioita. Edustaja Ko, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvon kollegat, jos me käytämme väärin meidän työjärjestyksemme sääntöjä, niin se pelottaa minua todellakin. No, itse aiheeseen. Pari päivää sitten Äh, kävin äh, Saksassa äh, moottoritien lepopaikalla puhumassa eri maiden rekkakuskien kanssa ja varsinkin Puolasta. Ja heidän puheensa olivat lähes identtisiä. Ensinnäkin heistä tuntuu, että heitä käytetään hyväkseen. Se, että he, heillä ei ole esimerkiksi minimipalkkaa ja jos he vaativat sitä, he pelkäävät menettävänsä työpaikkansa. Sen lisäksi ihmiset elävät Äh, ala-arvoisissa olosuhteissa. Sen lisäksi äh, he joutuvat ajamaan äh, laittomia kapotaasiajoja, joka vääristää kilpailua. Ja sen lisäksi heistä säännöt ovat valvomattomia ja epäloogisia. Hyvät kollegat, älkää sulkako silmiänne realiteetilta. Ammattikuljettajat ovat ansainneet sen, että me hyväksymme rakentavia ratkaisuja heidän elämänsä parantamiseksi. Edustaja Regner, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dankeschön. Kiitos. Meidän täytyy todellakin parantaa rekkakuskien katastrofaalisia työoloja. Siitä on kysymys. Myös minä, herra Koch, olen puhunut rekkakuljettajien kanssa parkkipaikoilla Itävallan rajalla. Ja siellä olen kuullut enemmän tai vähemmän samaa. Päiviä he istuvat jopa 15 tuntia kerrallaan autossansa, elävät parkkipaikoilla, nukuvat ja työskentelevät rekan hytissä, joka on kuin koiran koppi. Ja sitten yöllä heidän on vielä valvottava rahtia ja kaikki tämä nälkäpalkalla. Kun minä kysyin kuljettajalta, mitä te haluatte, he sanoivat, että kunnollinen palkka, kunnolliset työajat, nähdä perhettä säännönmukaisesti. Eli me emme saa hyväksyä tällaisia olosuhteita enää. Meidän tulee yhdessä päättää oikeudenmukaisista työehdoista Euroopan maanteille, säädellyistä lepoajoista, ajoajoista, sosiaalista ajoista. Meidän täytyy kunnioittaa kovasti työskenteleviä rekkakuskeja. Edustaja Van yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minusta tässä keskustelussa on tärkeää, että me huolehdimme siitä, että meidän kuljettajamme voivat työskennellä parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Tämä merkitsee ainakin minun mielestäni siltä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on tarpeeksi hyviä turvallisia parkkipaikkoja heille. Mutta myös, että teemme kaikkemme, jotta voimme ö, välttää tätä raastavaa riitaa, koska meidän täytyy antaa samasta työstä sama palkka rehellisesti. Ja jotta me voimme taata tämän kuljettajille, niin silloin meidän on myös huolehdittava lainsäädännön täytäntöönpanosta, mutta ikävä kyvä täytäntöönpano paikan päällä ja lainsäädännössäkään se ei toimi. On liian vähän tarkastajia, Meillä on liian vähän hyviä tietokantoja. Meillä täytyy olla myös rajat ylittävää valvontaa sekä täytäntöönpano, jossa ei syrjitä. Ja lopuksi vielä meidän täytyy myös puuttua epäilyttäviin firmoihin. Edustaja Meissner, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mikro. Mikrofoni. Ah, no niin, nyt se on päällä. No niin, hyvät kollegat, tässä on kysymys siitä, että sisämarkkinoilla kuljetetaan hyvin paljon rahtia ja paljon nimenomaan maanteille ja siitä on kysymys. Yhtäältä me haluamme maantielle turvallisuutta ja siksi on pidettävä kiinni ajo- ja lepoajoista. Toisaalta me haluamme myös järkevät työehdot ja siitä on, täällä on puhuttu jo paljon esimerkiksi tällaisista postilaatikkofirmoista, jotka eivät sitä voi tarjota. Ja me haluamme, että koko Euroopassa kuljettajilla menisi hyvin. Siitähän tässä on kysymys. Meillä on samanaikaisesti myös takaraivossa se ajatus, että luonnollisesti meillä on erilaisia ajatuksia, erilaisia alueita Euroopassa, mutta siitä huolimatta me haluaisimme pyrkiä siihen, että kaikin, kaikkien rekkakuljettajien olosuhteita parannettaisiin. Ja se, mikä minusta on sääli, on se, että linja-auton kuljettajat ovat jäämässä pois. Me tarvitsemme hieman erilaiset säännöt heille, koska ei ole sama kuljettaako henkilöitä vai rahtia ja toivon mukaan löydämme myös tähän ratkaisun. Seuraavaksi edustaja yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin olen vihainen, sillä eh, näinä viime tunteina keskustelua on estetty ja keskustelu on ollut eh, epätyypillistä viime aikoina. Meillä ei ollut mitään rakentavaa työtä Euroopan parlamentin jäsenten ja sektorin välillä ja tämä aiheuttaa sen, että meillä on nyt kompromissi joka ei ole vaatimusten tasolla. Ja siinä on paljon porsareikiä. Tämä aiheuttaa vihaa, paljon vihaa. Kolmen miljoonan työntekijän kohtalo on nyt käsittelyssä ja meidän täytyy ratkaista tämä asia, sillä sosiaalista polkumyyntiä esiintyy. Meidän täytyy eh, nyt luopua näistä lepopaikoista moottoriteillä ottaa lähetettyjen työntekijöiden säädöt ensimmäisestä päivästä lähtien käyttöön. Ja minä olen nähnyt, että kuljettajat itse vaativat tätä. He ovat kiinnostuneita liikkuvuuspaketista. Tämä täytyy tehdä nyt tämän kauden aikana. Siellä voi olla, että tulevassa parlamentissa voimasuhteet ovat erilaiset. Ja minä haluaisin myöskin, että me äänestämme täysin avoimesti ja että nämä epänormaaliudet menettelyssä – loppuvat. Meidän täytyy tarkastella kapotaasia ensin, sillä tämä on ainut teksti, joka meni valiokunnassa läpi. Minä nyt vaadin demokratian toteutumista täysin. Edustaja Marinescu, yksi minuutti, olkaa hyvä. Doamna președintă, eu uh, îmi doresc să avem uh, o reglementare europeană dintr-un... Kiitoksen puhemies. Eurooppalainen säätely on tarpeen yhdestä syystä. Tässä Ranskassa ja Saksassa halutaan vain suojella omaa teollisuutta. Minä haluaisin, että tällainen eurooppalainen säätely olisi kuitenkin reilua, läpinäkyvää ja että se hyödyttäisi kaikkia jäsenmaita eikä vain tiettyjä jäsenmaistamme. Ehdotus, joka meillä on nyt käsittelyssä, ei ole kuin yksi protektionistinen yritys lisää tieltyitä Euroopan unionin alueelta. Ja nyt pyytäisin, että kollegat eivät piilottele näiden sosiaalisten argumenttien takana. Minäkin haluan erittäin hyvät työntekijät olosuhteet työntekijöille, kaikille niille, jotka sektorilla toimivat. Me voimme säädellä näitä asioita, mutta samaan aikaan meidän täytyy päästä eroon kaikista ristiriitaisuuksista – emme saa joutua tilanteeseen, jossa me rajoitamme palveluiden ja liikenteen liikkuvuutta ja työvoiman liikkuvuutta. Toivon, että komissio nyt hoitaa säteilytyönsä kunnolla. Edustaja Kristensen, olkaa hyvä. Tack för det. Kiitos. Kyllönen, Telitska ja Ertugin kompromissit ovat hyvä perusta sillä, että vihdoin me saisimme säännöt tasapainoon ja samanaikaisesti parantaisimme eurooppalaisten kuljettajien työ ehtoja. Kilpailun täytyy ei olla ei ainoastaan vapaa, vaan myös oikeudenmukainen yrityksille. Sen vuoksi minä toivon, että useimmat tukisivat tätä suurta ja hyvää työtä, jota on tehty näihin kolmeen kompromissiin. Ja toivon mukaan me sitten näistä myös äänestämme onhan ihan selvää, että meillä on kysymys hyvin äh, rikkovista voimista tässä parlamentissa, jotka kaikin keinoin pyrkivät estämään sen, että saisimme järkevän ratkaisun. On, ihmiset haluavat eivät ihmiset halua, että äh, kuljettajat joutuvat kilpailemaan huonoin ehdoin. Sen vuoksi meidän tulee äänestää näiden kompromissien puolesta niin, että saadaan homma hoidettua. Kiitos arvoisa puhemies hyvät puhemies hyvät kollegat on hyvä että käymme keskustelua koska se nostaa esiin mielipideerot ja asian monimutkaisuuden. liikennepaketti yksi on yhtenäismarkkinoiden vastainen ja tämä ei todellakaan ole ehdotus, joka edistää markkinoita, vaan se on, toimii niitä vastaan. Toki tarvitaan hyvät työolosuhteet, koska kuljettajan työ on vaativa, mutta sitä ei voi, niihin ei voida päästä, jos tu, tuhoamalla vapaiden markkinoiden oloissa syntyneitä yrityksiä ja ja minun maassani 17 prosenttia BKTstä muodostuu li- kuljetusalasta. EU ei todellakaan vahvistu sillä, että keskus asetetaan periferian kanssa vastakkain. Me, meiltä puuttuu todellakin yhteisymmärrystä paketista tällä hetkellä, emmekä voi sallia sitä, että olemme toimimme vastuuttomasti ja, ja sovimme ja nyt hyväksymme sen tällaisena, koska sillä olisi huono vaikutus miljooniin. Madame Schmidt. Frau Präsidentin, liebe Kollegen. Schmidt, yksi minuutti. Puhemies, tässä äh, me eh, näemme, miten käy, kun näin tärkeässä asiassa käy, kun eh, me vain pidämme kiinni kansallista näkökulmista. Meidän pitäisi mieluummin eh, katsoa näitä yhteisiä nimittäjiä. Meidän tulisi yhdessä löytää parhaat ratkaisut näille työntekijöille ja päättää niistä. Tätä emme ole onnistuneet tekemään ryhmien rajojen ylitse. Ja sen vuoksi tämä on kaatunut sekä valiokunnassa että täysistunnossa. Tämä asia, on, tässä on tehty paljon töitä ja kaikki pyrkivät parhaansa, mutta tämä johti nyt kuitenkin siihen, että jopa toksisesti pidetään kiinni kansallisista näkökulmista. Jos omat perspektiivit ovat kaikkein tärkeimpiä ja muiden mielipiteet ohitetaan, minusta tämä osoittaa protektionismia ja myös tekopyhyyttä ja tämä tulee vahingoittamaan Eurooppaa enemmän kuin mikään muu. Ja TRAN-valiokunnassa saatiin kompromissi aikaan oikeastaan vain äh, kapotaasista. Edustaja Bresso, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Liikennepaketti on ollut äh, toimivaltaisten valiokuntien pyrkimys luoda jonkin verran järjestystä sellaiselle sektorille, jolla kilpailu on villiä ja tuottaa huonoja hyväks- olosuhteita kuljettajille. Emme voi niitä hyväksyä, emmekä myöskään sitä, että tämä vaarantaa tieliikenteen turvallisuuden. Meillä pitäisi olla rahdille nopeita rautatieyhteyksiä niin, että voisimme välttää tieliikenteestä koituvat hiilidioksidipäästöt. Uskon, että tämä olisi tarpeen. Meidän pitäisi saada myöskin järkevä sopimus siitä, kuinka modernisoimme sektoria, jotta voisimme parantaa kuljettajien olosuhteita. Erityisesti meidän pitäisi luoda tämä hyvin kipeästi odotettu älyajopiirturi-uudistus. Se takaisi sen, että normeja kunnioitetaan. Uskoakseni kollegat heidän pitäisi olla kyllin rohkeita äänestääkseen. Meidän pitäisi näyttää, että parlamentti on kyllin vahva ottamaan päätöksiä myöskin näissä hyvin vaikeissa kysymyksissä. Kiitoksia. kiitoksia. Äh, edustaja De Grandes Pascual, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ahora. Gracias, presidenta. Kiitos puhemies. Liikennevaliokunnan saanut saanut sopimukset, eh, ja, jotka olivat hyvin eh, vaikea tasapaino ja sitten ne hyväksyttiin eh, täysistunnon tuolla. Mielestäni saa, kompromissit, jotka on saatu aikaan, ovat mahdollistavat sen, että myöskin äärialueilla toimivat kuljetusyritykset voisivat saada riittävät toimintaolosuhteet. Ja sosiaalinen dumppaus on asia, jota meidän tulee välttää. Ja me, ja, mutta toisaalta me, me eh, työ, työ, työntekijöiden suojelua on kuitenkin käytetty, pro, käytetty protektionistisella tavalla kansallisten etujen suoje, suojelemiseksi. Ja, ja todellakin, siis tässä on toimittu vähemmän jalojen päämiäärien hyväksi. kavotaan siis operaatiot, eh, se, että vähennetä, tarvi, vähemmä, vähimmäissäännöt mahdollistavat sen, että, että eh, paperityö vähenee ja, ja, työ, työntek, ja meidän täytyy vähentää eh, työntekijän, työn, työllistämiskustannuksia nimenomaan periferisellä alueella liikenne ja toiv, toivon onnea tälle hankkeelle. Monsieur Liberatski, pour une minute. Edustaja Liberatski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Toivon, että että meillä olisi ollut maanantaina kolme henkilöä lisää, niin että olisimme voineet tämän torpata aivan lopullisesti. Hyvät naiset ja herrat, minun tuntemukseni on se, että tässä kyseessä ei ole kuluttajien väsymys, vaan itse asiassa se, että halutaan rajata markkinoille pääsyä, halutaan rajata tietty osa Eurooppaa pois markkinoilta niille, jotka ovat liian äh, kilpailukykyisiä rahtiliikenteessä. Itse asiassa te nyt kerrotte meille, että meillä ei ole oikeutta olla liian vahvoja kilpailussa, jos me näin toimimme. Te löydätte kyllä välineet sen estämiseksi. Se, mitä minä nyt kuulen, näyttää siltä, että eräät jäsenmaat ryhtyvät yksipuolisiin toimiin, ellei tämä lainsäädäntö mene läpi. Kyseessä on mielestäni aivan selkeä kiristy. Nämä henkilöt eivät ole lähetettyjä työntekijöitä ja meidän pitäisi yksinkertaisesti kieltäytyä äänestämästä asiasta ja jättää se seuraavalle parlamentille. Edustaja Lieska, yksi minuutti. Kiitos paljon, puhemies. Niin, missä, missä määrin liikenne paketista, äänestetäänkö siitä vai e, ei. Siis tässähän on kyse sosiaaliturvajärjestelmän koordinoinnista. Artiklan 4 e, toista puhutaan e, työntekijän lähettämisestä ja kriteerit määritellään niitä, kansainväliset yritykset eivät voi niitä täyttää. Kukin työnantaja joutuu tämän muutoksen uhraksi, uhriksi jälkeenpäin. Eh, siis ranskalainen yritys eh, toimii ran, Ranskan eh, lain alla ja saksalainen Saksan, mutta entäpä jos ne tämä toimivat Romaniassa tai Puolassa? meidän täytyy analysoida äh, tätä pakettia uudestaan ja pyrkiä saamaan, saamaan aikaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen, että äh, kuljetusyritykset voivat toimia normaalisti Euroopan markkinoilla. Me Euroopan parlamentissa olemme vastuussa ratkaisuista, jotka tekevät äh, elämästä yksinkertaisempaa yhtenäismarkkinoilla ja vähentävät hallinnollisia kustannuksia. Pour une Edustaja Jengyrys, yksi minuutti. Kiitos puhemies Eilen täällä Strasbourgissa ja tänään Brysselissä työntekijät liikennesektorilta vaativat rehellistä tulevaisuutta. Ja voisimme sanoa, että tämän salin ulkopuolella kukaan ei oikeastaan ymmärrä, mitä me täällä teemme. Ja tämä nakertaa Brysselin päätöksenteko uskoa. Kuljettajat eivät voi odottaa. Oli nyt sitten kysymys siitä, puhutaan tänään tai huhtikuussa ja äänestetään siitä, niin eh, kuitenkin kuljettajat eh, ansaitsevat rehellisen palkan ja tarpeeksi lepoa. Tämä oli minun pyrkimykseni, koska sekä rekkakuljettajat että linja-auton kuljettajat nostetaan tavallaan toisiansa vastaan ja tässä kilpaillaan heikoimmista palkoista ja huonoimmista työolosuhteista. Meidän eh, täytyy lopettaa ja pysäyttää kuljettajien hyväksikäyttäminen. Meidän täytyy sulkea postilaatikot yritykset ja meidän täytyy antaa kuljettajille äh, takuu äh, kunnollisista ajo- ja lepoajoista. Madame Morin une minute. Kiitoksia puhemies. Kyllä, työtä me olemme tehneet ja keskusteluita me olemme käyneet tänä aamuna koskee todellakin vapaata liikkuvuutta palveluiden ja työntekijöiden osalta, mutta Tämä koskettaa myöskin kaikkia niitä, jotka ovat kansainvälisen liikennesektorin ulkopuolella. Tämä koskee lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia. Meillä on olemassa direktiivi, yleinen direktiivi, joka luo puitteiston näille työntekijöille. Kuljettajien kohdalla tilanne on kuitenkin sellainen, että meillä ei voi olla tällä sektorilla ensimmäisen toisen luokan työntekijöitä. Kuten tässä aikaisemmin kollega sanoi, tämä liittyy sosiaaliseen suojeluun. Tämä on sosiaalisen Euroopan äh, perustaa. Meidän täytyy säädellä äh, kansainvälistä kuljetusta, meidän täytyy säädellä kabotaasia, meidän täytyy välttää sitä, että meillä on kansallisia päätöksiä, jotka murentavat Eurooppaa, ja meidän täytyy toimia. Tämä on sosiaalista Eurooppaa, tämä on Eurooppa, joka suojelee työntekijöitä, ja tätä meidän tulee tehdä. Edustaja Kurumbashev, yksi minuutti arvoisa puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella puhemies Tajania, joka teki ainoan mahdollisen päätöksen. Hän ei tue niitä, jotka ovat puolesta tai vastaan, vaan hän on lain puolella meitä on useita kertoja kiristetty äh, sellaisilla lausunnoilla, että jos tätä pakettia ei hyväksytä, niin jäsenvaltiot tekevät omat päätöksensä. Onko tämä Euroopan unioni vai kansallisvaltioiden unioni, jotka, on jakautuneet, jotka ovat jakautuneet kahteen ryhmittymään? Me olemme nähneet sosiaalista polkumyyntiä johtuen siitä, että läntiset ryh- yritykset ryhtyivät maksamaan palkkoja, jotka olivat vain puolet siitä palkasta, mitä eurooppalaiset kuskit saavat bulgarialaisille kuljettajilla. Ja nyt siitä ei ole puhuttu. Me tulemme jatkamaan meidän taisteluamme tämän paketin puolesta tällä mandaattikaudella sekä tulevalla. Monteiro de Aguiar arvoisa um puhemies. Puhumme nyt liikennepaketista, joka on hyvin vaikea poliittisesti, mutta tästä on nyt tämmöinen jatkuva tarina ja meidän täytyy, meidän täytyy me olemme voimme vain todeta, että mitä parlamentissa nyt tapahtuu, ei ole demokraattista. Ei, ei todellakaan voi, voi olla äh, niin, että nyt analysoimme 1500 muutosesitystä äh, viime tipassa. Ja todella Euroopan parlamentti on tehnyt valtavasti työtä ja se on pyrkinyt tasapainottamaan komission lähtökohtaa, joka oli epätasapainoinen. Ja jos ajatellaan työntekijöiden oikeuksia, me mielestämme on parempi, että ei ole sopimusta lainkaan kuin, että jos on huono sopimus. Ja seuraava parlamentti voi sitten tehdä paremman. Hyvät kollegat, pyytäisin käytävillä keskustelevia henkilöitä poistumaan ja keskustelemaan tuolla salin ulkopuolella. Edustaja Tavan yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Meidän pitäisi olla tietoisia siitä tosiasiasta, että liikkuvuuspaketti, jota komissio on ehdottanut ja jota esittelijät esittelevät uhkaa nyt satoja liikennealan yrityksiä Itä-Euroopassa ja satoja työpaikkoja. Tämä ei kosketa vain Itä-Euroopan liikennesektoria. Tällä olisi kielteisiä vaikutuksia myöskin sisämarkkinoiden toiminnalle. Meillä olisi enemmän protektionismia ja kilpailu vääristyisi. Hyvät kollegat, on mahdotonta hyväksyä tällaista. Tämä ei voi olla Euroopan parlamentin tämän lainsäädäntökäyden perintö. Meidän pitää kaikkien suojella sosiaalisia oikeuksia, suojella kuljettajia, mutta ne kollegat, jotka käyttävät tätä argumenttia, heidän pitäisi myöskin sopia reilusta kilometrihinnasta, joka tekisi yrityksille mahdolliseksi kattaa kulut myöskin eh, syrjäisemmillä alueilla. Meidän täytyy tässä toimia vastuullisesti, mutta me emme saa liian tiukkoja sääntöjä lähetettyille työntekijöille ja heidän paluulle luoda. Edustaja Novako, yksi minuutti. Hyvät kollegat, on tämän paketin э, tukijoita, jotka väittävät taistelevansa liikennesektorin puolesta. No millä tavalla? Yrittämällä kaataa sitä. Sanottiin, että nämä saavutetut kompromissit olisivat hyvä perusta äänestykselle. Tämä ei ole totta. Tangoon tarvitaan kaksi ja toinen osapuoli tangoon ei ollut paikalla. Ensimmäisen kerran tämän parlamentin historiassa joku on tehnyt mietinnön, joka ei, tässä todellakaan ei ole kysymys kompromissista. Ei meillä ole enää aikaa löytää hyvää ja tasapainoista ratkaisua. Ainoa ratkaisu on siirtää, lykätä tämä seuraavalle parlamentille, jolla on viisi vuotta aikaa. Tässä ei ole kysymys enää liikenteestä, vaan maalaisjärjestö, maalaisjärjestä. Me, meillä oli viime hetki hyväksyä tämä paketti ja se epäonnistui. Paljon asioita saatiin aikaan, mutta viisi kertaa enemmän asioita meni pieleen. Jätetään tämä seuraavalle parlamentille. Piene. Aloitamme puheenvuorot ilman puhujalistaa. Edustaja Andekien yksi minuutti tulee olemaan hyvin tiukka puheenjohtaja. Tačiau turiu pasakyti ir kita. Kollegos, kompromisso mums nepavyko pasiekti. Haluaisin mainita sen, että me emme ole saaneet aikaan kompromisseja. Todellakin 1600 muutosesitystä todistaa sen, että yksimielisyyttä ei ole ja aika on loppunut, jotta se voitaisiin saavuttaa. Meillä on alle kuukausi enää aikaa meidän täytyy löytää ratkaisu, joka pohjautuu tälle pohjalle. Meidän täytyy sopia kaikista kolmesta paketista, koska ne liittyvät yhteen ennen kuin, ennen kuin mitään on sovittu, niin mitään ei ole sovittu. Toiseksi, tässä on kyse säännöksistä, jotka ovat me, kat, koskevat meitä kaikkia. Se koske, yhtenäismarkkinoilla täytyy parantaa kuljettajien työolosuhteita, täytyy parantaa tieturvallisuutta. Todellakin näin on, mutta me emme voi sallia eh, tiettyjen valtioiden ja tiettyjen yritysten eh, joutumista eh, ulkopuolelle. Puhemies, hyvät kollegat, minulla oli mahdollisuus työskennellä liikenneministerinä ja tunnen tämän sektorin oikein hyvin. En tässä nyt lähde mitään lausuntaa lähde pitämään, mutta kuitenkin sen haluan sanoa, että työntekijöiden sosiaaliset oikeudet ovat kaikkein tärkeintä. Hyvin selkeästi täällä tuotiin esiin, että jakautunut sisä, äh, jakautuneet sisämarkkinat äh, ovat ongelma. Sen vuoksi, jos me hyväksymme tämän päätöksen, ja niin haluankin kiittää parlamentin puhemies Tajania siitä, että hän teki viisaan päätöksen, kun hän päätti, että emme äänestä tästä mutta haluaisin kuitenkin rohkaista teitä miettimään tätä. Liettuan, Viron, Latvian ja muiden pienten maiden kuljettajat, jotka työskentelevät suurten maiden äh, yrityksissä, esimerkiksi Saksassa, maksetaanko heille sama palkka kuin näiden maiden kansalaisille? Kykenevätkö he palaamaan viikonloppuiksi kotiin perheidensä luokse? Onko heillä mahdollisuus jäädä hotelliin viikonloppuisin? Puhuja keskeytettiin. Monsieur Lundgren, et je demande à chacun de bien vouloir rester. Minä pyytäisin, että jokainen pyrkisi olemaan mahdollisimman hiljaa. Keskustelu ei päättynyt vielä. Edustaja Lundgren, yksi minuutti, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitos. Se, mitä tänä päivänä tapahtuu, on suuri tragedia jossa suuri osa Euroopan liikenneelinkeinosta odottaa, että me täällä parlamentissa teemme päätöksen. Se, mitä me nyt teemme, on se, että me petämme maantietyöntekijät pääoman eduksi, koska siitä on kysymys. Kysymys on siitä, että hyvin monet tässä salissa äänestävät sen puolesta, että muut autot ajavat muissa maissa. Minä ruotsalaisena en hyväksy sitä, että meillä on kolme neljä tuhatta ulkomaille rekisteröityä rekkaa minun kotimaassani, jotka hyödyntävät ka- kapotaasisäännöstöjä ajakseen sisämaan kotimaan liikennettä ja se tappaa kotimaan kuljetukset. Ja näin käy, kun on EUn jäsen. Eli täytyy luopua omista markkinoistaan, koska tämä ongelma tulee kohtaamaan kaikkia jäsenvaltioita. Meidän täytyy nyt saada asia järjestykseen. Mans. Edustaja Valtmans. Edustaja Valtmans. Pystykö puheenvuoro ette? Edustaja Pimentä Lopes, olkaa hyvä. Obrigado, senhora presidente se Kiitos puheenjohtaja. Se kaoottinen tapa, jolla tätä keskustelua on käsitelty, kuvaa sitä, miten EU, EUn instituutiot joutuvat hakoteille, kun, kun ne pyrkivät suojaamaan työntekijöiden oikeuksia – ja tämä käsittelyssä oleva paperi ja myöskin neuvoston ehdotukset ei todellakaan suojaa työntekijöiden, se käyttää työntekijöiden oikeuksia tekosyynä eh, kabotaasista päättämiseen. Ja, ja, se pyy, ja ajo- ja lepoaikojen eh, ehdotukset saattaisivat, eh, ehdotuksia pidennetään työ, työaikaa kahteen, kolmeen, jopa neljään viikkoon sitä aikaa, jonka henkilö joutuu työskentelemään ilman, että hänellä on kunnollista lepoaikaa. Merci, merci beaucoup, Madame President. Paljon kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Jos Euroopan parlamentti ei onnistu tekemään liikkuvuuspaketissa tänään päätöstä. Suuri epävarmuus tulee jatkumaan koko sektorilla. Pahoittelen. Nyt täällä salissa on niin kova meteli, etten kuule edes omaa ääntäni. Voisitteko olla hyvät, hyvät kollegat? niin ystävällisiä, että menisitte tuonne ulkopuolelle keskustelemaan. Edustaja Bove, tämä koskee myöskin teitä. Edustaja Shorva, voitte jatkaa. Paljon kiitoksia puhemies. Itävallan puheenjohtajuuskaudella me onnistuimme neuvottelemaan kompromissista neuvostossa tämän liikkuvuuspaketin suhteen. Ja minä uskon, että Euroopan parlamentin täytyy pystyä tällaisen saman kompromissiin myöskin. Me tiedämme, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivi luo ehtoja myöskin eh, rahtiliikenteeseen, myöskin eh, kuljettajia koskien, mutta nyt me näemme, että monenlaisia ongelmia, hallinnollisia sellaisia tulee ja tässä rikotaan myöskin sopimuksia. Meidän tarvitsemme nyt kompromissin. Edustaja Kapuuto. Kiitoksia puhemies. Liikkuvuuspaketti pitäisi hyväksyä, sillä se tukee kilpailua alalla. Voisimme välttää systemaattisen kabotaasin, voisimme säädellä kansainvälistä liikennettä ja siirtyä käyttämään älykkäitä ajopiirtuneita erityisesti vuonna 2022 jälkeen. Tämä koskee myöskin kuljetusalan palveluja Euroopassa. Tämä takaisi terveen kilpailun ja kaikissa jäsenmaissa sen, että työntekijöitä suojellaan. Meillä on nyt hirvittävä kaos käynnissä. Meillä on erilaista lainsäädäntöä eri jäsenmaissa sisämarkkinoiden rinnalla. Meidän pitäisi kuitenkin olla lepo- ja ajoaikojen suhteen joustavampia, jotta saisimme enemmän tieliikenneturvallisuutta parannettua. Tämä tarkoittaisi sitä, että itse asiassa meidän pitäisi määritellä ehtoja, jotka vaikuttavat suoraan työolosuhteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kuljettajat ähm, saattavat olla väsyneempiä, huonommin levänneitä. Tämä saattaa luoda turvattomuutta tieliikenne. Kiitoksia. Kiitos. Pyydän nyt, että jäsenet olisivat salissa hiljaa. Edustaja Sogor, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. All the experience so far with the mobility package clearly... Kiitos. Liikennepaketista saavutut kokemukset osoittavat, että se ei täytä eh, tarkoitustaan. Eh, tämä oli alun perinkin jo huono ehdotus sen sijaan, että siinä pureuduttaisiin yksittäisiin toimiin, jotka ovat yksittäismarkkinoita vastaan. Komissio meni Euroopan tason lainsäädäntöön. Ensinnäkin tämä ehdotus todellakin on sisämarkkinoiden ja kilpailun periaatteita vastaan. Se syrjii tiettyjä jäsenmaita ja lisäksi se ei millään tavalla Eh, edusta jäsenvaltioiden ja kansalaisten etua. Ja täällä pyritään vain protektionistista eh, jos pyritään pääsemään e-, eroon monopoleista, mutta samaan aikaan me jaamme Euroopan kahteen. Bushoi. Kiitoksia edustaja Busoi. Olkaa hyvä. Salut decizia președintelui Antonio Tajani de a aplica articolul 107. Paljon kiitoksia puhemies. On hienoa, että olisi hienoa, että ähm, Antonio Töjäni käyttäisi artiklasta 65 ja lähettäisi tämän asian valiokuntaan. Vetoan nyt kaikkiin kollegoihin, sillä tämä paketti itse asiassa on euroskeptikoille lahja. Emme saa unohtaa sitä, että tieliikenne on pääasiallinen äh, tulonlähde Euroopan reuna-alueilla kymmenille tuhansille perheille. Emme saa näin sirpaloittaa markkinoita idän ja lännen välillä. Me tarvitsemme tasapainon hyvät eh, työolosuhteet eh, kuljettajille, eh, vankan tieliikenneturvallisuuden. Meidän täytyy kuitenkin myös kunnioittaa henkilöiden ja palveluiden liikkuvuutta Euroopan unionin sisällä. Kiitoksia. Monsieur Kramer. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Demande de respecter votre temps. Vielen Dank, Frau Kiitos puhemies. Se, että me olemme tänään aika alla, johtuu komissiosta. Juncker ja Timmermans äh, ovat rajoittaneet komission jäseniä jo kauan, mutta muuten meillä olisi ollut enemmän aikaa. Äh, luonnollisesti äh, me tarvitsemme valvontaa. Ilman valvontaa emme tarvitse lainsäädäntöä. Mutta meillä on ajopiirturit, ne on olleet käytössä jo 15 vuotta ja komissio esitti, että ne tulisivat sitoviksi vasta 2036, mutta onneksi neuvosto sanoi 2024. Ilman valvontaa mistään ei ole mitään hyötyä. Me tiedämme, että maanteilla on paljon paineita, turvallisuus on uhattuna, sen vuoksi me tarvitsemme älypiirtureita ja mieluiten vielä jopa 2022. Monsieur Guoga ja viimeinen puheenvuoro ilman puhujalista edustaja Kuoka, olkaa hyvä. I think we all forget that pensions... Kiitoksia. Odotamme, että, että elä, eläkkeet ovat 300 jossakin Euroopan maassa. Meillä kaikki haluaisivat saksalaiset palkat, mutta se on mahdotonta. Ja todellakin tämä on kauhea direktiivi. Ihmiset joutuvat konkurssiin ja työpaikkoja menetetään. Me nyt tarvitaan, eh, siis komissio, eh, eh, käyttäkää aikaa. Meidän täytyy nyt pyrkiä siihen, että koko Eurooppa saa hyvät palkat, mutta älkää sulkeko meitä. Näin pääsimme puheenvuorot ilman puhujalistaa päätökseen. Seuraavaksi antaisin komission Sevelle puheenvuoron. Pyytäisin kunnioittamaan puheaikaa. On behalf of Commissioner Bulls, I would like Kiitokset. Kiitän teitä tämänpäiväisestä keskustelusta. Kaikki neuvottelun elementit ovat nyt neuvottelupöydällä. On aika äänestää mobiliteetti tai liikkuvuuspaketti parantaa turvallisuutta. Se antaa yhtäläiset edellytykset yrityksille, kun on yhtäläiset säännöt ja parantaa myös kuljettajien työolosuhteita ja vahvistaa valvontaa. Siinä otetaan esiin sektorin tärkeimmät ongelmat. Ja mikä on uutta, tämä ei ainakaan johda tilanteen heikkenemiseen maantieliikennessä, koska jos, jos tätä ei hyväksytä, niin protektionismi kasvaa ja työolosuhteet heikkenevät ja niin edelleen. Yrityksille tämä paketti tuo vakaan oikeudellisen puitteiston ja sillä tavalla voidaan välttää kansalliset säännöt, jotka voivat sirpaloittaa sisämarkkinat. Me saamme selkeät asiakirjat rekkoihin, me saamme myös selkeät perustam- yrityksen perustamis säännöt ja estetään postilaatikkoyritykset ja selkeät karenssiajat ja näiden operaatioiden ammattimaistaminen äh, tulee koskemaan myös kevyitä hyötyajoneuvoja kansainvälisessä liikenteessä. Ja sen lisäksi on sovittu digitaalisten välineiden käytön lisäämisestä, jotta voitaisiin vähentää hallinnollisia äh, taakkoja esimerkiksi äh, rahtikirjojen lähettämisen muodossa ja muuta. Ja sen lisäksi meidän täytyy huolehtia minimipalkat, vieras vastaanottavan maan minimipalkat ja sosiaalisääntöjen noudattaminen äh, kuljettajille. Ja äh, sen lisäksi me saamme takuut viikoittaisesta pakollisesta lepoajasta ja siitä, että työnantajan täytyy maksaa äh, majoitus, sitä vielä selvitetään. Ja sen lisäksi me haluamme paremmat lepopaikat niin, että voidaan parantaa maantieturvallisuutta. Tämä paketti tarjoaa myös parempaa täytäntöönpanoa, koska otetaan käyttöön älypiirtori, digitaalinen älypiirtori, jolla pystytään seuraamaan ajo- ja lepoaikoja. Tässä tarjotaan myös vahvistettua yhteistyötä kansallisten viranomaisten välillä. Ja sen lisäksi sähköiset rahtikirjat ovat myös keino valvoa kapotaasia ja sitä tullaan tekemään myös maanteillä. Me tiedämme, että nämä monet tärkeät periaatteet, niistä oltiin yhtä mieltä tässä parlamentissa. Ja toivon, että te saatte tukea esittelijöille, koska heidän ehdotuksensa ovat tasapainossa. Ja toivon, että me saamme positiivisen lopputuloksen vielä ennen Eurooppa-vaaleja tälle paketille koska tämä parantaa meidän kuljettajiemme työoloja ja myös ympäristöä. Nämä ovat niin tärkeitä asioita, että me emme voi jättää niitä status quoon varaan määrättömäksi ajaksi. Liikennekuljetussektorin tilanne on kriittinen ja siihen on löydettävä ratkaisuja. Kiitän teitä tästä keskustelusta. Kiitos. On paljon. Paljon kiitoksia

ainahan on maksettava eikös juu minkä meikät kuskeille velkaantuu. Kiitos. Edustaja Van de Kamp, oletteko tämän edustaja Kyllösen haasteen tasalla? mevrouw. No, äh, puhemies, Minä olen hyvin lyhyt puheenvuorossani, mutta monet ihmiset sanovat, että ensinnäkin minusta me kävimme hyvän keskustelun. Ja tämä keskustelu osoitti, että Euroopan parlamentti liikkuvuuspaketti numero ykkösessä on jakautunut. Ja nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että emme tee vääriä päätöksiä väärällä hetkellä. Ja kun kollegani äh, Erttu Pavel Telitska ja komissio sanoo, että meillä on kompromisseja, niin ei se ole fakta. Meillä on äh, kompromisseja vain kabotaasista, eli Ismail Ertugin mietinnöstä. Ja miksi me nyt sitten olemme hankalassa tilanteessa tässä täysistunnossa? Siksi, että TRAN-valiokunta, ja tämä on myös minun syytäni, ei onnistunut laatimaan kompromisseja. Ja jos jatkamme tällä tavalla, se on todella huono asia Euroopan unionille ja Euroopan parlamentille. Kiitos. Ja lopulta edustaja Ertug, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, colleagues. Paljon kiitoksia hyvät kollegat, kiitoksia rouva puhemies. Viimeisen puolentoista tunnin keskustelu mielestäni osoitti jälleen kerran sen, kuinka tarpeellinen Euroopan laajuinen ratkaisu alalla olisi. Ja voin vakuuttaa kaikille kaikille tämän talon kollegoille tämän. Te- seuraavat päivät tulen jälleen kerran käyttämään siihen, että löytäisin ratkaisun. Minä pyydän kaikkia kollegoja tekemään yhteistyötä ja olemaan avoimia ehdotukselleni. Jälleen kerran minun on pakko sanoa, että me löysimme hyvän kompromissin. Ehkäpä tätä eivät tietyt kollegat pysty hyväksymään, mutta jälleen kerran me tulemme yrittämään ja voin esittelijänä ja SND-ryhmän koordinaattorina vakuuttaa, että minä pyrin kompromissiin, mutta se, mitä meidän täytyy saada aikaiseksi, se, mitä meidän täytyy toteuttaa, tarkoittaa sitä, että meidän täytyy saada lainsäädännöllinen ratkaisu tällä kaudella vielä aikaiseksi. Meidän täytyy erityisesti antaa kuljettajille ja rehellisille yrityksille se, mitä ne kaipaavat ja tarvitsevat. Tämä on meidän vastuumme. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät kollegat. Yleiskeskustelu on päättynyt. Äänestys tapahtuu äh, siis seuraavalla äh, täysistuntoviikolla. una comunicazione. Minulla on tiedonanto. Edustaja Jacek Sarius Volski liittyy ECR-ryhmään 27. maaliskuuta tänä vuonna alkaen. Hän oli sitoutumaton jäsen. Ja e adesso cominciamo con le Seuraavaksi siirrymme äänestyksiin. Mihailuvan mietintö koskien erityismäärärahoja nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Parlamentin ensimmäinen käsittely on näin saatettu päätökseen. Siirrymme äänestämään Viegasin mietinnöstä vain loppuäänestys, nimenhuutoäänestys, koneellisesti äänestys alkaa. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Mihailovan mietintö. Tuotteet, joihin voidaan sovittaa vapautusta meriverosta osittain tai täysin. Loppuäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Panzerimi Predan Engelinen Görensin mietintö koskien naapuruskehitys- kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineitä. Tarkistus 535-551 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Siirrymme seuraavaksi lainsäädännöllisen tekstin ensimmäinen tarkistusryhmä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 41 ensimmäinen osa puolesta. Haluatteko tarkistaa 35 toisen osan? Tämä kyllä sopii. Tarkistus 35, toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 41 ensimmäinen osa kahdessa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolessa vastaan tyhjää hyväksytty. 118 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 479 kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 537. Niin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 538. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 539. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 540 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 541 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä oli hylätty, mutta tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Selvästi hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 542. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 543 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 544 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 545D äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 132-136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 546 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 547 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 548D äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 415 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 549D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 454 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 550 D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 435. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 553 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 555. 555 puolesta. viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestys komission ehdotuksesta kokonaisuudessaan äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme lainsäädännöllisestä päätöslauselmasta 552 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 536 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 554 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Parlamentin ensimmäinen käsittely on näin saatettu päätökseen. Onnittelut esittelijöille. Seuraavaksi viimeinen äänestys. Salafranca, Sanchez ja Fleckenstein. Liittymistä valmistavan tukivälineen luominen. Pyytäisin, että edustaja McAllister käyttää puheenvuoron. haluatko puheenvuoron? Ai, ette halutko puheenvuoroa. Käsitin väärin. Tarkistus 130. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Siirrymme lainsäädännölliseen tekstiin. Ensimmäinen tarkistusryhmä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meillä on suullinen tarkistus edustaja Soltesilta. Olkaa hyvä, voitte esitellä sen. I would like to present an oral amendments, my own amendments number one, two, three concerning Article 7, paragraph 5, letter G. I would like to replace the words the fight against climate change with the word tackling climate change in agreement with the two co rapporteurs and thank you for the consideration. Kiitoksia edustaja Soltes. Haluaako joku vastustaa tätä suullista tarkistusta? Ilmeisesti ei, joten siirrymme äänestämään 123 eh, näin muutettuna, kuten edustaja Soltes juuri selitti, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 58 ja 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme komission ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut äh, esittelijöille. Seuraavaksi pidämme kahden minuutin tauon ja sen jälkeen siirrymme äänestysselityksiin. Kiitoksia.